kollegas. Hyvää huomenta, kollegat. Avaamme istunnon. Ja ensin tiedotan teille, että kollega Pirillo on pyytänyt minuutin työjärjestyspuheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. San Franciscon ja Paolan kaupunkeihin 18.10. Tuolla satoi järkyttävä määrä vettä koko Kalabrian alueella, joka, ja tämä sade aiheutti valtaisaa haittaa mm, puhelinlinjoille, sähkölinjoille ja niin edelleen. Maa, maan vyörymiä nähtiin ja ihmiset joutuivat jättämään kotiinsa ja kouluja suljettiin. Kalabressa on koettu tällaista jo usein ja ehkä tämä johtuu ilmastonmuutoksesta. Siellä ollaan julistamassa luonnon hätätila ja toivottavasti Euroopan solidaarisuusrahaston varoja saadaan käyttöön. Ja haluaisin ilmaista läheisyyttäni ja toivottavasti kaikki parlamentin jäsenet ovat tässä mukana, niin kaikille näille kansalaisille, jotka ovat kärsineet tällaisia haittoja. Kiitos. Kiitoksia. Totta kai pistämme tämän merkille ja osoitamme huolen aihetta, sitä, että olemme huolissamme ja tunnemme solidaarisuutta tällaista katastrofia kohtaan. Totta kai parlamentin jäsenet ovat solidaarisia niitä kohtaan, jotka kärsivät sekä Italiassa että muualla Euroopassa. Nyt meillä on sitten esityslistalla komission julkilausuma, joka koskee Moldovan tasavallassa toteutettuja uudistuksia ja kehitystä – Ensin komission jäsen Fyyle saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Good morning, Mr. Chairman, honorable members. Hyvää huomenta, puhemies, hyvät jäsenet, parlamentin jäsenet. Kun tarkastellaan EU-Moldova-suhteita, uskon, että on aivan kiistatonta, että olemme saavuttaneet paljon edistystä ennätysajassa. Mutta kotima- sisäpoliittisesti maassa on vielä monia